Keskustelu valko on päättynyt ja voimme jatkaa äänestykseen. Joten ensin äänestämme kuudesta esityksestä Sri Lankasta. Ja kuten olen nyt ymmärtänyt, täällä on suullinen tarkistus edustaja Moraisilta. Herra Morais. Mr. President, speaking on behalf of Veronique de Kaiser puhemies, puhun Veronikti Kaiserin nimissä. Me vetoamme korkean edustajaan ja komission varapuheenjohtajan, eh, että neuvosto tukisi eh, toimenpiteitä, eh, mitä tulee vastuullisuuteen Sri Lankassa ja tukea YK raporttia erityisesti sitä, että luodaan kansainvälinen oikeusjäri, oikeusmekanismi. Vastustaako joku? Van Orden. Puhemies, me teimme pitkät neuvottelut kuuden poliittisen ryhmän kesken tästä erityisestä päätöslauselmasta. Tämä on kompromissipäätöslauselma ja luonnollisesti se sisälsi elementtejä, joista monet meistä toivovat, että ne eivät olisi mukana ja siitä puuttuu elementtejä, jotka olisivat meidän mielestämme olleet hyvät. Mutta sopimus kuuden poliittisen ryhmän kesken oli, että tähän ei tule minkäännäköisiä tarkistuksia, ei suullisia eikä muita. Joten tässä mielestäni rikotaan tätä äh, sopimusta ja tämä tekee silppua koko neuvotteluista, jos tässä lähdetään tällä tavalla esittelemään tarkistuksia, joten minä ehdotan tarkistuksen hylkäämistä. Selvä, eli ne, jotka vastustavat, voitteko te nousta seisomaan, niin näemme kuinka monta teitä on. yli kymmenen prosenttia läsnä olevista. Eli me äänestämme päätöslauselmasta.